przewodniczący! Herra puhemies. Hei, witam wszystkich Państwa. Tervetuloa kaikille. Pyytäisin istumaan paikallenne. Please take your seat. Istuisitteko paikallenne, hyvät kollegat? Otwieram posiedzenie przerw... Avaan istunnon, joka keskeytettiin 23. syyskuuta 2010. 23.10. pöytä, yhdeksältä pöytäkirjaa on teillä asiakirjassa, onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirjan pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi kolme tiedonantoa. Pyydän huomiota. Maanantaina Unkarissa tapahtui maan historian suurin katastrofi. Tuli vuoto, jossa oli tällaista myrkkylietettä ja neljä ainakin kuoli ja monia satoja on loukkaantunut. Euroopan parlamentin nimissä haluan ilmaista solidarisuutemme kuolleiden perheille ja loukkaantuneille. Hyvät kollegat, Huomenna on tärkeä vuosipäivä, neljäs vuosipäivä Anna Politkovskajan murhasta. Kuten muistamme, hän pyhitti elämänsä totuuden löytämiseen pohjois tilanteesta. Tiedämme, miten tärkeää jokaisessa yhteisössä on riippumaton journalismi. Rova Politkovskaja taisteli vapaiden demokratian puolesta. Kun muistamme hänen uhristaan, emme myöskään unohda muita. Natalia Estemirova ja Nastasia Barburova, jotka olivat eh, ihmisoikeusjuristeja. Stanislav Markelov, Sergei Marginitski myös ja monet muut. Heidän kuolemasta vastuussa olevia ei ole saatu vielä kiinni. Kehotamme eh, neuvost- eh, Venäjän viranomaisia ottamaan asiakseen omakseen, jotta saadaan syylliset oikeuden eteen ja päästään eroon Pohjois-Kaukasian rankaisemattomuuden kulttuurista. października przypada międzynarodowy 10. lokakuuta on kuolemanrangaistuksen vastainen päivä. Toista parlamentin vetoomuksen siitä, että kaikissa maailman maissa Pidetään muistopäivää äh, kuolemanrangaistuksen uhreille. Kuolema ei koskaan voi olla oikeustoimi. Tyytyväisyydellä panemme merkille tässä suhteessa muutoksen sellaisissa maissa kuten Venäjällä, Burundissa ja Togossa. Mutta valitettavasti Japanissa ja Yhdysvalloissa kuoleman rangaistuksia pannaan toimeen edelleen. Uskomme, että julkinen keskustelu näissä demokraattisissa maissa voi myötä vaikuttaa siihen, että tilanne muuttuu. Mutta kaikkein huolestuttavin kuolemanrangaistusten määrä maissa, kuten Kiinassa tai Iranissa, vetoamme näiden maiden hallituksiin siitä, että ne pidättäytyisivät tällaisista toimista. E, Olen saanut e, Euroopan kansanpuolueen ryhmältä nimityspyynnöt valiokuntiin ja parlamenttien välisiin valtuuskuntiin. Luettelo näistä nimityksistä ilmenee tämän istunnon pöytäkirjoista. Jos huomioita ei esitetä pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä, nimityksiä pidetään hyväksyttyinä. Siirrymme käsittelemään esityslistaa. Kaksi päivää tänään ja huomenna torstaina. Yhteisymmärryksessä poliittisten ryhmien kanssa haluaisin kertoa teille muutosehdotuksista seuraavaan tapaan. Suurin osa poliittisista ryhmistä selkeä enemmistö jossakin tapauksissa on näiden muutosten puolesta. Ja ne ovat seuraavat. Keskiviikko lisätään esityslistaan uusi kohta. Neuvoston ja komission lausumat Lissabonin sopimuksen sosiaalista säännöksistä. Tämä on äh, luonnon monimuotoisuutta koskevan yhteiskeskustelun jälkeen. Toinen muutosehdotus. Kysyn teiltä. Kysyn myöhemmin, että sopiiko kukin kohta teille. Sitten poistetaan esityslistalla suullinen kysymys, joka koskee merellä kadonneita kontteja ja korvauksia. Tämä keskiviikolta kohta pois. Sitten torstai. Ehdotus, että äänest- aloitetaan äänestykset kello 11.30. Ja toinen ehdotus. Otetaan esityslistalta pois äh, mietintö, joka koskee lisäbudjettia numero 2 2010 osa kaksi, se on herra Mankan mietintö, sen vuoksi, että neuvosto ei ole saanut aikaan yhteistä kantaa tästä asiasta, joten tätä asiaa ei voida käsitellä. Ymmärrän, että ehdotetut muutokset ovat sellaisia, joihin teillä on huomautuksia. Nyt pyydän, että esitätte huomautuksenne. Kollega Wortman Kohl halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, EPP-ryhmä on aina pitänyt hyvänä sitä, että sosiaalisista aiheista keskustellaan perusteellisesti täysistunnoissa, mutta niihin täytyy valmistautua hyvin. Ja tästä syystä alun perinkin puheen, puhemieskokouksessa päätettiin, että käytäisiin tämä keskustelu yleisluontoisista palveluista, julkisista palveluista ja Lissabonin sopimuksesta, jotta siis tämä keskustelu käytäisiin ensimmäistä kertaa vasta työllisyysvaliokunnassa. Tämä on myös meidän näkemyksemme. Tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ymmärrän nyt kuitenkin, että keskustelun otsikkoa on muutettu, liberaalit ovat muuttaneet näkökantaansa, mutta aihe on silti monimutkainen. Ja siksi on tärkeää, että tästä keskusteltaisiin ensin työllisyysvaliokunnassa ja sitten vasta täysistunnossa, koska tämä on monimutkainen keskustelu. Emme halua tietenkään vastustaa keskustelua, mutta aiomme äänestää tyhjää tästä aiheesta äänestettäessä. Kiitoksia teille tästä puheenvuorosta. Kiitos. Tästä seuraa se, että tämä kohta tulee esityslistalle Euroopan kansanpuolueen ryhmän äänestäessä tyhjää. Koska suurin osa muista ryhmistä halusi eh, tätä muutosta. Onko vielä huomioita? En näin muuta huomioita. joten esillistä on hyväksytty ja vahvistettu. Olemme kovin nopeita ja tehokkaita tänään. 15.30. Aloitamme juhlaistunnon, jossa on mukana Itä-Timurin presidentti. Joten haluaisin pyytää teidät takaisin 20 minuutin päästä, takaisin tasalin 20 minuutin päästä tasa kello 15.30.